puheenvuoron kirjoittajalle herra Kostalle viisi minuuttia. Signora Presidente. Puhemies. Puhuja pyytää hiljaisuutta. Niin, puhemies. Hyvä komission jäsen. Komissio, johon te kuulutte, on useasti sanonut, että siltä on tulossa kaupunkiliikennettä koskeva toimintasuunnitelma. Parlamentin olisi jo syksyllä pitänyt saada tämä tarkastelunsa. Komissio otti tämän sitoumuksen ja se pääsi vihreästä kirjastaan kaupunkiliikenteestä loppuun viime maaliskuussa. Ja näin se korosti myös tavaraliikenteen logistiikkaa koskevassa toimintasuunnitelmassa vuonna 2007 ja samoin tiedonannossaan strategiasta ulkoisten kustannusten sisällyttämiseksi hintoihin vuonna 2008. Aika kuluu, mutta toimintasuunnitelmaa ei vain näy. Ja nykylainsäädäntökausi lähenee loppuaan ja nyt me parlamentaarikot, joita edustan, pelkäämme, että monen vuoden työ uhkaa tässä valua hukkaan. Hyvä komission jäsen, voisitteko vakuuttaa minut siitä, että tämä toimintasuunnitelma on valmis, että se julkaistaan tulevina viikkoina, niin että parlamentti voi laatia suosituksensa, jotka ovat rakin mm, päätöslauselmassa mukana, josta tässä parlamentissa äänestettiin heinäkuussa 2008. Kaupunkiliikenne, hyvä kaupungin, hyvä komission jäsen on äärimmäisen tärkeä paikallinen ilmiö, jota kuitenkin käsitellään eri tasoilla. Ja Euroopan unioni, sen tulisi määritellä yhteisön rooli siitä, ketkä voivat tulkita subsidiariteetin asettamia rajoja tässä asiassa. EUn yhdessä toimet eivät auta ratkaisemaan liikkuvuusongelmia, eivätkä kaupunkien saastumisongelmia. Tiedämme, että 40 prosenttia hiilidioksidipäästöistä tulee kaupunkiliikenteestä ja 70 prosenttia kaikista saasteista on kaupungeissa. Tiedämme, että 50 prosenttia huolettavista onnettomuuksista tapahtuu kaupungeissa. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat henkilöt riippuvat julkisesta liikenteestä. Jäsenvaltiossa on eroja, kaupunkien välillä on eroja. Hyvä komission jäsen, minä puhun teille. Kaupunkien välillä on siis eroja siinä, kuinka näissä asioissa toimitaan eri standardeissa liikenteen ja muiden asioiden välillä. Eikö EUn tulisi pyrkiä takaamaan tietty vähemmästason näissä asioissa kaikille? Hyvät käytänteet, erilaiset taloudelliset kannustimet, luotettavan tilastoinnin tuottaminen, jota voidaan vertailla toisiinsa. Jos EU tässä toimii, se voi auttaa jäsenvaltioita ja paikallistasoa niiden tärkeissä toimissa. Komission jäsen, ehkä te nyt luettelette paljon syitä, miksi tässä ollaan myöhässä tämän kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelman kohdalla. Jos haluatte puolustella asiaa, niin toivottavasti, että sorru tässä turhiin tekosyihin, vaan todella järkisyihin. komissiosta on viime aikoina tullut niin varovainen, kun se ratkaisee kansalaisten ongelmia. Se ei halua tallata tässä jäsenvaltioiden varpaille. Ranskan puheenjohtajakaudella saatiin paljon hyvää aikaan. Delivery, delivery, delivery, sanoakseni tämän englanniksi. Ehkä paikallistasolla oltaisiin valmiina katsomaan hyvällä sitä, että me toimisemme asiassa. Ja komissio voisi osaltaan auttaa ratkaisemaan tätä hyvin suurta ongelmaa. Kiitos. Sitten komissiosta Rova Vasilio, olkaapa hyvä. Thank you, madam president. Kiitos puhemies. Ensiksi haluaisin esittää varapuheenjohtaja Tajanin valittelut siitä, että hän ei voi olla kanssamme, mutta hän on tärkeällä missiolla matkalla Japanissa. Haluaisin mennä suoraan asiaan. Komissio on jatkuvasti täysin sitoutunut EU-politiikan kehittämiseen, mitä kaupunkiliikenteeseen tulee, koska se on vakuuttunut siitä, että vaikka mahdollisuudet ovat paikallisella paikallisten alueellisten viranomaisten asia, niin on lisäarvoa kuitenkin siitä, että toimitaan Eurooppa-tasolla. Kaikki nämä kaupungithan ovat erilaisia. Niillä on kuitenkin yhteisiä haasteita. Mitä kaupunki liikenteen ongelmiin tulee, ne ovat merkittäviä, vaikuttavat moniin kansalaisiin ja yrityksiin joilla on erilaisia liikenneturvallisuusongelmia. Julkisen liikenteen saatavuus on rajoitettua, ruuhka- ja terveysongelmat syntyvät esimerkiksi saastumisesta. Haluaisin kuitenkin esittää teille joitakin lukuja. 60 prosenttia väestöstä asuu kaupunkialueella ja 85 prosenttia EUn BKTstä luodaan nimenomaan näillä alueilla. Kuitenkin kaupungit myös tuottavat 40 prosenttia CO2-päästöistä ja kaksi kolmesta äh, liikenneonnettomuudesta tapahtuu kaupunkialueilla. Mitä ruuhkiin tulee, sehän on yksi pääongelmista, joka kansalaisten on, joihin kansalaiset törmäävät jatkuvasti. Se vastaa yhden prosentin BKT kadosta EU-ssa vuosittain. Mitä kestävään kaupunkiliikenteeseen tulee, niin se on aivan avainasemassa, jos haluamme saavuttaa tavoitteemme, mitä tulee ilmastonmuutokseen, talouskasvuun. Ja siksi komissio on ehdottanut toimintaa näillä alueilla vuodesta 1995 alkaen jotta voitaisiin tällä tavalla edistää parhaita toimintatapoja. Tässä ollaan oltu erittäin menestyksikkäitä. Mitä tulee Sivitas-ohjelmaan, joka käynnistettiin vuonna 2000, vuoden 2007 vihreä kirja, jossa on kysymys uudesta kulttuurista kaupunkiliikenteessä. Siinä esitettiin erilaisia alueita EU-tasolle, jotta voitaisiin edistää vihreämpiä ja turvallisempia kaupunkialueita ja parempaa kaupunkiliikennettä. Mitä sitten voitaisiin konkreettisesti EU-tasolla tehdä? Voimme auttaa paikallisia viranomaisia, panemaan täytäntöön EU-politiikkaa ja käyttämään parhaiten EU-rahoitusta. EU-laajuinen innovatiivisten hankkeiden levittäminen voisi saada aikaan sen, että saadaan parempia tuloksia aikaan alhaisemmilla kustannuksilla. Voimme edistää markkinoita, joilla kehitetään uusia teknologioita, esimerkiksi puhtaampia ja energiatehokkaampia kulkuvälineitä ja sitä, että otettaisiin käyttöön markkinoilla uusia teknologioita. EUhan voi myös ohjata viranomaisia sellaisia ratkaisuja kohtaan, jotka ovat molemminpuolisesti sovellettavissa ja jotka parantaisivat sisämarkkinoiden toimintaa. Me ajattelemme, kuten suurin osa sidosryhmistä, että on paljon voitettavissa, kun työskennellään EU-tasolla ja siellä eri tasoilla eh, tuetaan aloitteita. Haluaisin vastata kysymykseen, miksi toimintasuunnitelma on viivästynyt. Valitettavasti ehdot eivät olleet sopivia, jotta voitaisiin tällainen kattava toimintasuunnitelma hyväksyä ennen vuoden 2008 loppua. Mutta kollegani varapuheenjohtaja Tajani haluaisi vakuuttaa teille, että hän aikoo pitää kiinni tästä suunnitelmasta ja haluaa kehittää kaupunkiliikennettä suhteellisuusperiaatteita kunnioittain. Komission tarkoitus ei ole ehdottaa tällaista one size fits all ratkaisuja, vaan pikemminkin haluamme saada aikaan väline kirjon, jossa on kysymys keskipitkän aikavälin toiminnasta, jotta kaupungeilla olisi välineet integroivin jotta ne voisivat integroidusti ratkaista sellaisia asioita, jotka nimenomaan liittyvät kaupunkiliikenteeseen. Ja sitten paikallisviranomaiset voivat itse päättää, mikä sopii parhaiten heille, heidän omien tavoitteiden ja tarpeiden mukaan jotta voisimme tällä tavalla ottaa huomioon huolenaiheet, joita vielä on kysymys on jäljellä, mitä kaupunkiliikenteeseen tulee. Varapuheenjohtaja Tajani aikoo esittää konkreettista toim- konkreettisen toiminnan valossa sitä, millä tavalla EU voi saada aikaan lisäarvoa, mitä kaupunkiliikenteeseen tulee, mitä vihreään kirjaan tulee. On käyty paljon keskusteluja sidosryhmien kanssa ja koko joukko toimintaa on määritelty ja aiotaan käynnistää myöhemmin tänä vuonna, jotta voitaisiin tällä tavalla ottaa käyttöön innovoivia ratkaisuja ja uusia teknologioita. Olemme jo esittäneet tarjouskilpailun, joka päättyy maaliskuun lopussa, ja siinä on kysymys 50 prosentin rahoituksesta niille hankkeille, jotka valitaan. Sen jälkeen kun direktiivi, mitä puhtaampaa energiaan ja puhtaampiin ajoneuvoihin tulee, kun se tulee maaliskuun puitteissa kun se pannaan maaliskuussa täytäntöön. Mitä informaatioon ja tiedonvaihtoon tulee, niin aiomme huhtikuussa saada aikaan verkkosivun, jossa esitetään lainsäädäntöä, joka koskee kaupunkiliikennettä ja sen rahoitusta, samoin kuin myös hyviä toimintatapoja. Aiomme myös keskustella sidosryhmien kanssa Sivitas-ohjelman tulevaisuudesta ja siitä, millä tavalla voimme perustaa sille laajalle tiedolle ja kokemuksella, jota Sivitassista on saatu. Se, että lisätään tietoa kestävästä liikennepolitiikasta sillä tavalla, me aiomme saada aikaan tutkimuksen, jossa tutkimme nimenomaan vihreitä vihervyöhykkeitä ja mahdollisuuksia saada aikaan julkis, joukkoliikennejärjestelmistä toimivampia. Haluamme saada aikaan myös asiantuntijaverkoston, jossa käsitellään kaupunki, tiemaksuja. Olen vakuuttunut siitä, että tämä toimintapaketti, joka hyvin pian hyväksytään EU-tasolla, on tärkeä pohja, jolta voimme edetä, mitä kaupunkiliikenteeseen tulee. Kiitos. Joten nyt sitten kuuntelemme eri ryhmien puhemiehiä. Ensiksi PPEDE-ryhmä, herra Rakka, kaksi minuuttia. Hyvä komission jäsen, Kaikella kunnioituksella komissiota kohtaan ja teitä henkilökohtaisesti ette oikeastaan vastannut kysymykseen, jonka valiokunnan puheenjohtaja Kosta esitti. Annoitte hyvän viestin siitä, kun viittasitte, ja näin pystymme lukemaan vihreästä kirjasta, että yhdessä tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja sellaisiin ongelmiin, joita on lähes kaikissa eurooppalaisissa kaupungeissa muodossa tai toisessa, osittain hyvin erilaisissa muodoissa, mutta osittain kuitenkin samankaltaisina. Joitakin kuukausia sitten pidimme tätä jo hyvänä lähestymistapana ja komission lupaamat ehdotukset, odotimme niitä innokkaasti, mutta niitä ei näy eikä kuulu. Ja viesti, jonka tässä kirjasin ylös, oli se, että kokonaisvaltaista toimintasuunnitelmaa ei tule. Piste. Miksi ei? No, jos tätä nyt kuuntelee, ja näin usein täällä tapahtuu, että yksi jäsenvaltio tai useampi jo mm, tekstin osalta, jotka saattavat puuttua periaatteeseen, aiheuttavat pelkoa komission riveissä. Euroopan parlamentti on sanonut aivan selvästi, että emme halua tässä puuttua toiseisuusperiaatteeseen, ja te korostitte nyt jälleen, että ette halua suunnitelmaa, joka sopisi kaikille, mutta se, että ette esittelisi minkäänlaista suunnitelmaa, ei ole mikään ratkaisu. Teidän pitää pitää kiinni lupauksestanne. Komissiota ei tulla valitsemaan uudelleen sitä kautta, että mitään ei tapahdu, vaan uudelleen valinta mahdollistuu sitä kautta, että jotakin hyvää esitetään meille. Sitten demariryhmästä herra Savari kaksi minuuttia. Niin, rouva komission jäsen, te juuri vahvistitte sen aloitteen, jonka parlamentti on tehnyt tässä asiassa. Te sanoitte, että ilmiselvistä syistä, siis sen takia, että kaupunkiliikenne on niin tärkeä asia ja että meillä on ilmastotavoitteita, niin Euroopan unioni ei voi olla kiinnostumatta näistä asioista. Herra Baro, ennen teitä teki aloitteen vihreästä kirjasta ja lupasi toimintasuunnitelman. Tänä päivänä te ette voi kieltää meiltä tätä toimintaa suunnitelmaa ja sanoa, että ilman, että parlamenttia kuullaan, tällaisia laaditaan. Tästä syystä onnistuin siinä, että sain kollegoitani, haluaisin kiittää herra Rakkia sain aikaiseksi sen, että Euroopan parlamentti tuottaa itse tällaisen toimintasuunnitelman oma-aloitteessa mietinnössään sen, jota te ette halua saada aikaiseksi ja tämä ennen vaaleja. Tämä aloite, sillä tulee olemaan suuri poliittinen painoarvo, koska se jälleen kerran asettaa kysymyksiä liikennekomission jäsenelle, jota tullaan kuulla, kuulemaan uutta komissiota muodostettaessa Minun mielestäni täytyy todellakin pahoitella sitä, että Euroopan unionin komissio eh, antaa periksi heti, kun joku jäsenvaltio kohdistaa siihen paineita. Euroopan unionin komissio on päättänyt, että se ei tätä yhteisökorttia käytä, vaan käyttääkin hallitusten välistä korttia. Ja tästä syystä me haluamme keskuudessamme neuvotella tällaista toimintasuunnitelmasta ja ehdotamme sitten sitä teille ja toivomme, että seuraava liikennekomission jäsen sitten ottaa, siitä, ottaa sen käyttöön. Sitten Alderyhmästä kaksi ja puoli minuuttia, herra Bob. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen. Kaikella kunnioituksella komission jäsen meidän, me, minkä olemme velkaa teille ja virallenne. Haluaisin kuitenkin esittää kaksi asiaa puheenvuoronne johdosta. Olette yrittäneet tässä peit- lakaista asiat maton alle olette ensin muistuttaneet meitä siitä, mitkä olivat eri luvut, joita pitäisi tässä toimintasuunnitelmassa olla. Kollegani ja me emme voi muuta kuin iloita siitä, että koko tässä luettelossa on mukana itse ehdotuksemme ydin, joten esitätte tai tuotte meille, annatte meille näyttöä siis siitä, että komissiossa on tarvittavat elementit, jotta voitaisiin kaikilta osin tämä toimintasuunnitelma julkaista. Mitä tulee neljään eri selitykseen, siis ensimmäisen lauseen ja toisessa osassa, mikäli, mikäli ymmärsin käännöksen oikein, tulkkauksen oikein, olosuhteet eivät ole suotuisia – Siis onko kysymys liikennepääosasta, siitä, osastosta siitä, että on teknisen tiedon pullaa, mitä herra Baron tulee ja vihreän kirjaan, niin se johti meidät uskomaan päinvastaista. Toinen hypoteesi, te sanoitte, että siis olosuhteet eivät ole suotuisia. Vastustavatko jotkut jäsenvaltiot tätä, mutta rouva komission jäsen, mikäli tiedän, niin oikein, niin komissiohan on riippumaton jäsenvaltioista. Ja en voi kuvitella, että olisitte tässä antautuneet tiettyjen jäsenvaltioiden painostukseen. Jos olosuhteet eivät ole suotuisia, siis onko niin, että komission keskelläkin on erimielisyyksiä, joka estää teitä esittämästä tällaisen toimintasuunnitelmaa? Toivon todella, että näin ei ole. Siis par- parlamentin kanssa voit, siis haluaisitte siirtää tätä ensi vuoteen mitä tulee hyvin suhteisiimme ähm, varapuheenjohtaja Barohon ja niin edelleen, en usko kaikkea tätä, että siis jo, kun on jonkun verran aikaa enää vaaleihin, niin mielestäni tämä on erinomainen esimerkki esittää valitsijoillemme, että kunnioittamalla subsidiaarisuutta ja ottamalla huomioon kaikki ne ongelmat, jotka luetteloitte. Siis minä valitan todella syvällisesti tätä viivettä ja toivon, että kollegojen kanssa voitte korjata tilanteen mahdollisimman pian. Kiitos sitten vihreiden puolesta. Herra Kramer, minuutti 30 sekuntia. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Jatkuva viivyttely ja teidän vastauksenne, hyvä komission jäsen, eivät riitä. Meillä on vähän aikaa ja ilmastonmuutoskysymyksessä kaupunkiliikenteellä on hy- hyvin tärkeä rooli, koska ne va- se vastaa 70 prosentista kaikki- kaikista hiilidioksidipäästöistä. Tarvitsemme toimia, että pääsemme ilmastotavoitteisiin Ja kaupungeissa on suurin potentiaali. 90 prosenttia siellä tehdyistä automatkoista ovat alle 6 kilometrin pituisia. Näillä matkoilla voisi hyvin käyttää junaa, bussia, polkupyörää tai kulkea kävellen. Pohdimme sitä, kuinka EU voi auttaa valtioita tehokkaasti. Vihreä kirja ja rakin päät- Lauseus päätöslausuma ovat ainoa tässä asiassa. Haluamme käyttää ja antaa EUn rahoja ainoastaan silloin, jos kaupungeille saadaan tehokas kaupunkiliikennesuunnitelma. Lisäksi haluamme, että kaupunkeihin saadaan 30 kilometrin tuntirajoitus niin, että nopeampi liikenne suunnataan tietyille muille teille. Tämä vähentää ympäristöhaittoja, mutta myös kuoleman tapauksia, joita on Euroopan teillä hyvin paljon. Seuraavaksi sitten muut puhujat puhujalistalta. Herra Vlasak, ensin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, je samozřejmě... Hyvät naiset ja herrat, on sääli, että tämän asiakirjan julkaisemisessa on viiveitä mukaan lukien toimintasuunnitelma. 70 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista asuu kaupungeissa ja on meidän etujemme mukaista varmistaa se, että meillä on saatavilla olevampi ja turvallisempi ja ympäristöystävällisempi julkisen liikenteen verkosto. Ja tästä syystä toivonkin, että kun tämä asiakirja julkaistaan, niin toivon mukaan siitä ei löydy ainoastaan näitä uusia trendejä, vaan myöskin arvioita olemassa olevista muodoista, esimerkiksi jalankulkuliikenteestä, polkupyöräliikenteestä ja niin edelleen. Ja täten kansalaiset voisivat valita sen, muodon, joka heille on sopivin. Tämä olisi se peruslähestymistapa, joka meillä tulisi olla ja meidän tulisi varmistaa se, että rakennerahastoista löytyy tukea tällaisille projekteille, jotta rahasta saadaan käyttöön myöskin näihin tarkoituksiin. Edustaja Giuntini, kaksi minuuttia. Eh, si. Signor, signora, signora Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Olen pitkälti yhtä mieltä kollegoiden kanssa, jotka puhuivat minua ennen. Kaupunkiympäristö on nykypäivänä äärimmäisen tärkeä osa meidän kaikkien elämäämme, ei ainoastaan niille, jotka elävät suurissa tai keskisuurissa kaupungeissa. Komission vihreässä kirjassa tuomat tulokset koskien uutta kaupunkiliikkuvuutta vuodelta 2007 osoittavat, että 60 prosenttia EUn kansalaisista asuu kaupungeissa ja kaupungissa tuotetaan myös hyvin suuri määrä EUn BKTstä. Tiedot eivät ole muuttuneet viime kuukausina. Meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että suurten kaupunkien liikenneongelmat kasvavat. Samoin ympäristökysymykset ovat edelleen tärkeänä aiheena. Emme saa unohtaa parlamentin viimeaikaisia ponnistuksia ilmastopaketin suhteen aluepolitiikka EU:ssa on toiminut kaupunkiliikenteen osalta ja meillä on monia rahoitushankkeita. Kaksi miljardia on käytetty aluekehitykseen viime lainsäädäntökaudella ja vuodelle 2007-2013 on varoja käytössä noin 8 miljardia. Uskoakseni on hyvin tärkeää, että EU käyttää yhteistä politiikkaa ja toteuttaa kokonaisvaltaista toimintasuunnitelmaa niin, että kuitenkin kunnioitetaan paikallisten toimijoiden mm, omaa toimintavaltaa, toimivaltaa. On vaikea ymmärtää, miksi näin tärkeä asiakirja, joka tässä on kyseessä, ei ole vielä tullut julkaistuksi liikennevaliokunnan puheenjohtajan ja valiokunnan tuki on tuotu esiin. Olemme lähestymässä lainsäädäntökautta ja toivon, että asioita arvioitaisiin uudelleen ja että komissio todella julkaisisi tämän kaupunkiliikennettä koskevan suunnitelman. Tästä olisi hyötyä kaikille. Herra Olbricht, kaksi minuuttia. Pani komisarz, szanowni państwo jest rzeczą oczywistą że problematyka Hyvät naiset ja herrat, on aivan ilmiselvää, että nämä aiheet, jotka liittyvät ovat hyvin tärkeitä sekä mitä tulee talouskehitykseen että ympäristön suojeluun. Ei ole epäilystäkään siitä, että näin olisi, eikä tätä tulisi asettaa millään kun Euroopan parlamentti työsti vihreää kirjaa, on tullut esille muitakin ongelmia, jotka tässä on jo mainittu. Tässä esimerkiksi on kysymys toimivaltuuksien jakamisesta eurooppalaisen tason paikallisen tason välillä on epäilys siitä, tulisiko Euroopan unionin puuttua paikallisiin asioihin vai tulisiko asiat jättää kansallisten ja paikallisten viranomaisten hoidettaviksi. Haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että keskusteluissa tuli esille kysymys siitäkin, tuleeko vihreä kirja johtamaan sellaiseen toimintaan, joka auttaa kaupunkeja vai johtaako se sellaiseen toimintaan, joka pakottaa kaupungit toimintaan. Meidän mielestämme me olimme sitä mieltä, että kaupunkeja tulisi auttaa. Tänä päivänä esille tulee kysymys se, miksi, mikä komission suunnitelma oli silloin, kun se vihreän kirjan esitteli. Halusiko se ryhtyä dynaamiseen toimintaan vai halusiko se vain saada kansalaismielipiteen liikkeelle tässä asiassa? Komissio ensimmäisten vastausten jälkeen, jotka olivat aika lailla epäileviä, se edelleen miettii sitä, mitä tulisi tehdä niiden toimintojen suhteen, jotka on jo käynnistetty. Nyt on korkea aika ryhtyä päätöksiin. Ah Herra Elka Draivi, kaksi minuuttia. Hyvät kollegat, puhemies. Teidän vastauksenne jälkeen täällä salissa on ollut suuttumusta. Te sanoitte, että totta kai komissio tulee tekemään ehdotuksia tästä aiheesta. No sehän on ilmiselvää, sehän on teidän tehtävänne, mutta tätä me emme pyytäneet. Me pyysimme teiltä eh, johdonmukaisen vision, toimintasuunnitelman, jossa yksityiskohtaisesti kerrottaisiin niistä toimenpiteistä ja politiikoista, joihin komissio eh, aikoo tulevina vuosina ryhtyä ryhtymään. Tällaisen toimintasuunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa parlamentille keskustelun käynnistäminen. Tarkoituksena myöskin on ottaa kansalaisten sidosryhmät keskusteluun mukaan. Me pyytäisimme teiltä sitä, että kannustaisitte kollegojanne toteuttamaan toimintasuunnitelman toimia. Te olette nyt saanut tänä iltana jonkinlaisen kuvan ilmapiiristä, joka parlamentissa on. Ja toivon mukaan ennen vaaleja komissio tekee ehdotuksensa. Tämän illan keskustelusta on käynyt selväksi se, että tämä kaupunkiliikenteenne on ongelma, joka koskee kaikkia eurooppalaisia kaupunkeja. Euroopan unioni, sillä on hyvin tärkeä rooli silloin, kun puhutaan ratkaisujen löytämisestä näiden eri kaupunkien ongelmiin tässä kyseeseen tulevat uudet teknologiat, uuden teknologian levittäminen ja myöskin parhaiden käytäntöjen vaihtaminen. Euroopan unioni voisi myöskin edesauttaa uusien liikennesuunnitelmien aikaansaamisessa, rahoituksen saamisessa ja niin edelleen. Eli hyvä rouva komission jäsen, kannustaisin teitä mm, mahdollisimman ponnekkaasti eh, toimimaan tässä asiassa ja varmistamaan sen, että komissiolta toimintasuunnitelma tulee mahdollisimman nopeasti. Nyt sitten puhujat ilman puhujalistaa, rouva Tikau ensiksi minuutti doamnă președintă doamnă comisar planul de acțiune. kiitos puhemies. toimintasuunnitelma on välttämätön euroopan unionin kaupungeille. 70 prosenttia kansalaisista odottaa euroopan laajuisia toimia tässä asiassa. mikä on komission vastaus? kustannukset joita syntyy ruuhkista on yksi prosentti BKTstä, sanottiin. Ja jotta näistä ruuhkista päästään eroon, meidän täytyy panostaa äh, julkiseen liikenteeseen. Viime vuonna meillä oli käsittelyssä mietintö puhtaista autoista. On olemassa ekologisia busseja, joita on otettu käyttöön julkisessa liikenteessä, lähiliikenteessä. Vaadin, että rakennerahastoista rahastoista otettaisiin varoja käyttöön näihin asuun, asioihin, jotta liik- liikennettä voitaisiin parantaa. Komission jäsen. Puhemies, arvoisat jäsenet, arvostan todella puheenvuorojanne ja aion välittää kaikki huolenaiheenne varapuheenjohtaja Tajanille, joka jatkuvasti on sitoutunut tähän Eli toimintasuunnitelma on tosiaan komission vuoden 2009 työohjelmassa ja tiedän, että hän henkilökohtaisesti on valmis esittämään tämän toimintasuunnitelman. Joten minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö se mitä sanotte, olette sanoneet, etteikö sitä otettaisi vakavasti huomioon varapuheenjohtajan taholta. Tiedän, että vaikutustutkimus on tehty ja toivottavasti tämä toimintaohjelma, se etenee tämän vuoden aikana. Le débat est clos. Yhteiskeskustelu on päättynyt. Seuraavaksi suullinen kysymys yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon tarkistamisesta, julkisen yleisradiotoiminnan valtion avut. Joten annan puheenvuoron ensiksi kirjoittajalle, herra Fisserille esittäjälle herra Visserille, viisi minuuttia.